huomenta. Sitten tulemme viimeiseen tämän päivän keskusteluun herra Higginsin mietintö kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu ja vinjettijärjestelmä. Herra esittelijä, olkaapa hyvä. Mr. President, as Europe's road infrastructure is aging and... Arvoisa puhemies, Euroopan infrastruktuurivirasto asettaa monta kysymystä. Miten me voimme panostaa infrastruktuuriin ja kustannustehokkuuteen, jos me emme muuta tämän hetkistä tilannetta? Miten me voimme luottaa siihen, että saastuttaja maksaa periaate toteutuu ja mikä on paras tapa toteuttaa EETS-järjestelmä Euroopassa niin, että se todellakin olisi toimiva. Minä olin hyvin tietoinen siitä, että EETS-järjestelmän tulokset ovat olleet epätyydyttäviä e, ja tämä Euroopan komission jäsen on tuonut tämän saman asian kyllä jo e, esille. On saatava aikaan voimakkaampaa lainsäädäntöä, erityisesti regulaatiota sääntelyä, jotta saadaan aikaan tehokas EETS-järjestelmä. Tärkeimmät asiat tässä ovat seuraavat. Ensinnäkin on tärkeää, että meidän täytyy keskustella palvelun antajien kanssa ja kaikkien toimijoiden olisi kertakaikkiaan yhdessä suunniteltava parempaa järjestelmää. Toisin sanoen, Yksittäinen suurin haaste EETSn paremmalle toimivuudelle ja sen soveltamiseen on poliittinen, ei teknologinen. Ja olen voimakkaasti sitä mieltä, että mahdollisuus siihen, että meillä olisi yksi ainoa järjestelmä ö, käytössä Euroopassa on täysin mahdollista, mutta tällä hetkellä mitä mahdollista saada alan toimijoita ja sidosryhmiä ö, yhdessä päättämään tästä asiasta. Tämän asian täytyy muuttua. Ö, mitä sitten tulee esteettömään I regret that the commission communication does not explore this possibility in sufficient detail. Mitä tulee rajat ylittävän näkökulmaan, niin throughout the European Union. Rajat ylittävän tiemaksuun niin on hyvin tärkeää rohkaista sellaisen käyttöön ottamista, Mielestäni on tärkeää, että maksut ja kustannukset jakautuvat oikeudenmukaisesti. Sellaiset henkilöt, jotka käyttävät näitä teitä, niiden pitäisi maksaa ja tämän pitää olla suhteellista ja kohtuullista. Jäsenmaiden pitää tulla tietoiseksi siitä, että vinjettit on suhteutettava tienkäyttöasteeseen, eivätkä viikoittaiset vinjetit saa maksaa liikaa verrattuna vuosipassiin. Nimittäin sellaisia tilanteita on, jossa viikoittaiset viinitit voivat maksaa jopa neljä tai viisi kertaa enemmän kuin vuosipassi. Tämä on erittäin tärkeä asia ja olen sitä mieltä, että jäsenmaiden pitäisi edelleen olla vapaita keräämään näitä maksuja ja oma, käyttämään omaa infrastruktuuria. Olen samaa mieltä komission kanssa siitä, että tämmöisen vinjetin maksamisesta täytyy tehdä mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista käyttäjän kannalta. Ja fokuksen täytyy olla siinä, että hinnanmuodostus on reilua eh, ja että järjestelmä on yksinkertainen. Tämä on myös hyvin suuri yksi ympäristökysymys. Jos meillä on rajaton Eurooppa, meillä tulee olemaan vähemmän saastuttamista, paremmat, parempaa kauppaa ja parempi pääsy markkinoille. Ja siksi meidän täytyisi todellakin vaatia komissiolta ja parlamentilta, että saisimme nämä asiat tapahtumaan. Jos tämä ei tapahdu, niin sitten oma mietintöni on pelkkä haave vain, mutta yritän tehdä kaikkeni, jotta siitä tulisi totta jonain päivänä. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijä myös äh, tässä. Lähdemme heti Catch the Eye-menettelyyn. Minulla on täällä neljä puheenvuoropyyntöä, jotka voin kaikki hyväksyä. Ensimmäinen puhujamme on herra Pankki. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, hyvät äh, kollegat me lienemme kaikki yksimielisiä yhtä mieltä siitä, että eurooppalainen tietulijärjestelmä ETS ei ole toiminut ollenkaan, kuten herra Higgins juuri selosti. Se ei ole toiminut, kun sitä määrittävät säännökset ovat liian löyhiä, eivätkä jäsenvaltioita valtioita sitovia sinne ilman tällaisia perusrakenteita, perusmaksuja. Me emme voi edellyttääkään järjestelmältä toimivuutta. Olen heidän Higginsin kanssa aivan samaa mieltä siitä, että, että tämä taastuttaja maksaa periaate olkoon tässä voimassa ja sille on luotava asialliset olosuhteet, niin – niin että sitten myöskin infrastruktuurin äh, investoidaan järkevällä tavalla. Hyviä esimerkkejä on kosolti tarjolla näistä, näillä ratkaisuilla. Herra Danilis. Kiitoksia. Herra Danilis, olkaa hyvä. Πρόεδρε, με την επιβολή τελών χρήσης υποδομών στους Kiitos, puhemies. On selvää, että infrastruktuuri tuureiden käytöstä joutuu maksamaan, mutta mielestäni ei voida kuitenkaan käyttää sellaista periaatetta, että veronmaksaja maksaa. Käyttäjän on maksettava viulut niin sanoakseni, joten kaiken kaikkiaan koko järjestelmä vaikuttaa sinänsä järkevältä. Sitä on vaan käytännössä sovellettava oikein. Kokonaisuudessaan tiemaksujärjestelmän on oltava tehokas. Joskin totta on, että jotkut sektorit joutuvat turvautumaan infrastruktuureiden käyttöä enemmän kuin muut ja se olisi jollakin tavoin otettava huomioon. Ja sama koskee myöskin eri jäsenmaita. Ja Sitten seuraava puhuja, olkaa hyvä. Arvoisa komission jäsen, on hienoa, että komissio on loppujen lopuksi myöntänyt, että sen hanke on toistaiseksi ollut silkka epäonnistuminen. Kaikki jäsenmaiden käyttämät työkalut tiemaksujen kannalta on, ovat käytössä vinjetit, on elektroniset työkalut ja niin edespäin ja niin edespäin, mutta eurooppalaisia järjestelmiä on, tosi, on todella vaikea harmonisoida. Satelliittijärjestelmiä on sellaisia, jotka todellakin pystyvät tieverkon käyttöä, todellista käyttöä mittaamaan ja myös tienkäytön saastuttavuutta. Tämä teknologia voisi hyvinkin, äh, sillä voisi olla seurauksia kansalaisten tietosuojalle ja yksityisyyden suojalle. Olisikin ehkä parempi, että ensin loisimme rajat ylittävät äh, kauppaliikennesäännöt äh, koska on kyseenalaista, haluavatko ihmiset, että heidän tienkäyttöään monitoroidaan silloin, kun he istuvat auton ratissa. Sitten Ferreira, olkaa hyvä. Puhemies, kiitokset. Tieliikenneinfrastruktuurit ovat välttämättömiä, jos ajattelemme liikkuvuutta, joko ihmisten liikkuvuutta tai sitten tavaroiden liikkuvuutta. Sitä ei kuitenkaan voida irrottaa alueellisesta ulottuvuudesta, niin kuin jokukin ymmärtää eri infrastruktuureiden toimivuus edellyttää sitä, että myöskin olosuhteet otetaan huomioon ja kustannukset lasketaan siltä pohjalta. Nyt kyse on nimenomaan moottoriteistä ja, ylipäätään tieliikenteestä. Se on sektori, joka on äärimmäisen tärkeä alueelliselle kehitykselle ja, ja liiketoiminnan kehitykselle. Siksi meidän on saatava aikaiseksi järkiperäinen maksujärjestelmä ja siinä mielessä tämänpäiväinen keskustelu on tärkeä. Me haluamme kuitenkin käsittää asian kokonaisuutena eikä vastakkaisasettuna yksityinen kontra julkinen. Kiitoksia. Viimeiset minuutit ovat jälleen komission jäsen Shemetalla. Olkaapa hyvä. Thank you, Mr. President. Honorable... Kiitos puhemies. Arvoisat jäsenet, haluan kiittää ähm, esittelijä ja edustajia erittäin äh, rakentavasta äh, mietinnöstä ajatellen tätä äh, elektronisen tietulijärjestelmän ja tiemaksujärjestelmän kehittämiseksi komissio on äh, yhtä mieltä enimmän osan mietinnön enimmän osan kanssa, sen kanssa, mitä mietinnössä sanotaan. Että tämä äh, äh, nykyinen järjestelmä on ollut vajatoiminen. Tässä on tarkoitus kerätä sitten maksua kaikilta tienkäyttäjiltä tasapuolisesti, ja tämä järjestelmä ei sitä ole toistaiseksi mahdollistanut. Joustoa pitää jättää jäsenmaille ajatellen tätä mm, mm, perittävää maksua, esimerkiksi ruuhkamaksujen muodossa tai muuten. Joissakin muutosehdotuksissa peräänkuulutetaan enemmän sananvaltaa jäsenmaille, kun neuvottelua käydään. Me olemme toki yhtä mieltä siitä, että että Euroopan elektronisen tiemaksujärjestelmän ei pidä johtaa johtaa siihen, ettei Eurooppa olisi kokonaan katettuna tässä järjestelmässä. Se merkitsee sitä, että, että tämä rekisteriviranomainen Euroopassa todella sitten toteuttaa sen mantereen laajuisesti ja me tulemme sitten äh, huolellisesti tarkkailemaan teknistä edistystä, joka voi, jota sitten voidaan valjastaa koko Euroopan palvelukseen. ETS voidaan kenties toteuttaa aluelähtöisestikin. Se vaikuttaa aika toivekkaalta tulevaisuuden kuvalta. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia. Tähän päätän tämän kohdan käsittelyn. Äänestys pidetään huomenna kello 11.30. Seuraava istunto myöskin on huomenna tiistaina